yhteistyövaltuuskuntaan, EU-Venäjän valtuuskuntaan, niin, niin myöskin Petri Sarvamaa. Eli ei mitään huomiota tähän. Nämä nimitykset on hyväksytty. Pöytäkirjat julkaistaan seuraavan istunnon yhteydessä ja tämän päivän istunnon yhteydessä hyväksytty täysimmät tekstit toimitetaan asianomaisille tähän